Ehkä olemme hiukan nopeampia. Aloitamme ensinnäkin yksittäisenä äänestyksenä suhteet Palestiinan lakia säätävä neuvosto puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, vielä kerran siis puolesta. Vastaan. No niin. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sen jälkeen Ferreiran mietintö. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja edelleen toinen Ferreiran mietintö, myös nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt Van Dalen kalastussopimus, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja uudelleen Van Dalen mietintö, tällä kertaa kalastussopimus Cap Verden kanssa. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta neljä alkuperäinen teksti kahdessa eri osassa onkin nyt näin hoidettu, eli päätöslauselma kokonaisuutena nimen huutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty ja sen jälkeen Serrao Santos, kalastussopimus, Madagaskar, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. No niin, te ette voi olla nopeampia kuin minä, enkä minä voi olla nopeampi kuin tekniikka. Äänestys pääst- alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Ja näin Zalba Bidegain mietintöön kyseessä pöytäkirjan muuttaminen, Marrakeshin sopimus, maailmankauppajärjestö, esittelijä on pyytänyt molemmista mietinnöistään yhteensä kaksi minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä, herra kollega. brevemente presidente solo treinta segundos. Niin, puoli minuuttia vain puhemies. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä siitä loistavasta työstä, jota on tehty tämän tärkeän mietinnön osalta. Epäilemättä tämä tulee antamaan oman panoksensa siihen, että saadaan maailmanlaajuisesti kauppaa vietyä eteenpäin etenkin kehitysmaissa. Ja kun ajatellaan Euroopan maahanmuuttovirtaa, ja siitä ajatusta, että ratkaisu täytyy löytyä lähtömaista. Me tarvitsemme enemmän kuin koskaan tällaisia välineitä, joilla edistetään taloudellista kehitystä, eritoten niissä maissa, jotka eniten sitä tarvitsevat. Hyvät kollegat, kiitän teitä lämpimästi. Kiitokset kollega Zalba Bidegain. Nimenhuuto äänestys tästä ensimmäisestä mietinnöstä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen Zalba Bidegain mietintö, lähes identtinen eh, nimi. Kyseessä on siis eh, sopimuskaupan helpottamisesta useampia äänestyksiä, tarkistus 11 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmonen puolesta ja vastaan, tyhjää, hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 15 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 4 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjä hylätty kymmenen puolesta vastaan tyhjä hylätty. Päätöslauselma kokonaisuutena nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme Svobodan mietintöön luvan antaminen Itävallalle, Belgialle ja Puolalle ratifioida Budapestin yleissopimus tavaroiden sisävesikuljetussopimuksista CMNI tai liittyä siihen. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sen jälkeen Rouva Kellerin mietintö, Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat kansainvälistä suojelua koskevat väliaikaiset toimenpiteet. Meillä on täällä aluksi useita tarkistuksia yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten 47 meillä on suullinen tarkistus esittelijältä, ruovakollega Kelä. Thank you. Um, have an oral amendment. Kiitos. Meillä on suullinen tarkistus, josta hyväksyttiin varjostelijoiden kesken. Tämä liittyy tähän Junkerin uuteen suunnitelmaan. Tämä on kirjallisessa muodossa äänestyslistalla. Se on melko vaikea lukea, mutta me sanomme periaatteessa, että 120 hakijan Kreikasta, Italiasta ja Unkarista – sisäisen, siirrytään sisäisesti komission uuden ehdotuksen mukaisesti. Tämä tarkka sanamuoto löytyy äänestyslistasta, joten te voitte sen lukea enemmän kuin että minä luen sen teille sen monimutkainen. Kiitos kollega Keller, onko huomautettavaa? enemmän kuin 40, joten äänestämme tästä 47 alkuperäisessä muodossa puolesta. Vastaan. Tämä tarkistetaan, eli 47 tarkistus alkuperäisessä muodossaan äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 29 hoitui näin. 44 kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 42 Tarkistetaan. Hyvä. 48. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt 42 nimenhuuto äänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus viisi kahtena osana. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty ja näin 45 hoituu. Tarkistus 9 äänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan, siis 46, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Antrag 13. Tarkistus 13. Nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Ja nyt seuraa muita nimenhuutoäänestyksiä. Minä en kerro sitä aina erikseen. Nyt 14 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja 19. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt näin muutetusta komission ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty lainsäädäntöpäätöslauselma. Kokonaisuutena nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty seuraavana. Betreffend städtische Dimension der EU. Westfall-mietintö EUn politiikkojen urbaani ulottuvuus. Aloitamme kohdasta 20 alkuperäinen teksti nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kohta 26 kahdessa osassa alkuperäinen teksti kukin nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt päätöslauselma kokonaisuutena muutetussa muodossa nimenhuitoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt siirrytään kollega Deutschin mietintöön investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun, unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen. Aloitamme kappaleesta neljä, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, nimenhuuto äänestyksinä, ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksyt. Sitten kohta 22 alkuperäisteksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 24 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 27 kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksinä ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 28 kahdessa osassa kulloinkin nimenhuutoäänestys. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 29 kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksinä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty kohta 33 osassa nimenhuuto äänestyksinä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmas osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 45. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohtaa 64 kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksenä ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 66. Kahdessa osassa nimenhuuto äänestyksinä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma kokonaisuutena muutetussa muodossaan nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Ja nyt Van de Kamp, anteeksi, jätinkin yhden vahingossa välistä. Seuraavana Kukanin mietintö kyseessä aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 arviointi kohta kahdeksan kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohta 17 kolme osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kolmas osa puolesta, toinen osa tarkistetaan, näin toivotaan, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen kolmas osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 18. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 32 osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 39 kolmessa osassa ensimmäinen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmasosa puolesta, vastaan, tyhjää, tyhjää. Otaksun, että tämä hyväksyttiin, mutta tarkistetaan tämä vielä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma kokonaisuutena. äänestyksenä. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten Van de Kampin mietintö valkoisen kirjan 2011 hyväksyminen liikenteestä kohta kolme. Kukaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä, kappale neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale kahdeksan. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale yhdeksän. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Kappale 10, kahdessa odassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kappale 11, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 13, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kappale 16. Nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 18. Kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Kappale 19 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 20 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 26 nimenhuutoäänestyksessä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 29. huuto äänestyksen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 34. Yhdeksäs alakappale. Nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Kappale 34, 12 alakappale, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa äh, nimenhuutoa äänestyksenä. Kiitos. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty kappale 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kappale 41 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kappale 43 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kappale 54 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kappale 60 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kappale 63, kolmas kap, alakappale, kol, kukaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 63, viides alakappale, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt ja hyväksytty. 63, kahdes alakappale, nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 63, yhdeksäs alakappale, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Kappale 63, kymmenes alakappale, nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 63, 12 alakappale. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hylätty. Kappale 64, kappale 64, viides alakappale puolesta, viides kappale puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 64, seitsemäs alakappale puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 11 alakappale puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Edelleen 64, 12 alakappale, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 15 alakappale puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 16 alakappale puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 65 kappale ensimmäinen alakohta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 65 alakappale puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuudes alakappale. Eh, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 12 alakappale kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 66, kahdeksas alakappale puolesta vastaan. Vastaan siis. Aa, puolesta ensin. Otetaan uudestaan. Puolesta. Vastaan. Mm, ilmeisesti hylätty, mutta tarkastetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ka- äh, kappale 66, 9 alakappale, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää. Äh, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Äh, Johdantosan kappale G, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty koko päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Fosenperin mietintö naisten tiede- ja yliopistourat. Kappale 22. Kappale 22, originaaliteksti, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Siis Vosenberg, kappale 22, nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on päällä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 25, nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Kappale 35 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa, toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 42 nimenhuutoäänestyksenä, joka on alkanut. ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 48, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Ja äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Johdantokohda R. Nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut kun kaikki jo äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koko päätöslauselma muutettuna nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraava mietintö, Rodriguezin mietintö tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen EU-ssa koulutuksen avulla. EFLtä on vaihtoehto äh, päätöslauselma kohdassa yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta yksi originaaliteksti puolesta vastaan tyhjää, ensimmäinen osa toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale viisi kahdessa osassa ensimmäinen osa No tarkastetaan ensimmäinen kappale, toinen osa. Äänestys on alkanut nimenhuutoäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale viisi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kappale kymmenen Tarkastetaan viides kappale, toinen osa. Nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Oletko kaikki jo äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kappale 13 kahdessa osassa ensimmäinen osa. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kappale 21 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kappale 25 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kappale 27 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 28, nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 29 kolmessa osassa. Kaikki nimenhuutoäänestyksen ensimmäinen osa. Äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Hyvä, jos EPP-läisetkin näyttäisivät jotain merkkiä, miten pitäisi äänestää. Oletko kaikki nyt äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 30, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki jo äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 31, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 41 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 43 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta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 tyhjää hyväksytty. Eh, johdantokappaleen G, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Eh, johdanto kappale R kahdessa osassa. No, tarkistetaan G toinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Johdanto T puolesta. Va, toinen osa. Vai mitäs nyt menee? Kumpi osa se nyt oli? Okei. Okay. Pidem entschuldigung. Pyydän anteeksi. Johdantosan kappale R kahdessa osassa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko päätöslauselma ähm, nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. So, wir kommen zu... No niin, sitten viimeinen mietintö Schwabin ETA, eh, e Sveitsi, sisämarkkinoiden täysimääräisen täytäntöpanoon liittyvät esteet. Vain yksi nimenhuuto äänestö. Jättäkää kortit sisään, kunnes äänestys on päättynyt. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt ja hyväksytty. Kaikille hyvää ruokahalua.